kutsumat aiheena heinäkuun 11. päivän nimeäminen Srebrenican joukkomurhan uhrien muistopäiväksi. Ensinnäkin haluaisin antaa puheenvuoron varapääministeri Vondralle neuvoston nimissä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puhemies. Kuten tiedätte, Srebrenican joukomurha oli kamala rikos. Yli 8000 bosnialaista Srebrenican ympärillä tapettiin. Tämä oli yksi pimeimmistä hetkistä Bosnoja Herzegovinassa, entisessä Jugoslaviassa ja Euroopassa kokonaisuudessaan. Epäilemättä tämä on pahin kamaluus Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen. Kun asia tarkastellaan näin jälkikäteen, niin olisi voitu aiemmin toimia paljon paremmin. Srebrenica on kansainvälisen yhteisön mukaan lukien EUn yhteinen virhe. Tämä on suuri häpeämme ja suuresti pahoittelemme tätä. Meidän moraalinen, inhimillinen ja poliittinen velvoitteemme on varmistaa, että Srebrenicaa ei koskaan enää tapahdu. Neuvosto ilmaisi toistuvan tuomionsa tapahtuneille rikoksille ja ilmaisi osan ottonsa myötätuntonsa uhreille ja perheenjäsenille. E, neuvosto muistutti YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmista ja siitä, että tässä täytyy tehdä Etyjin kanssa ehdotonta yhteistyötä, jotta voi, maa voi edetä kohti EUta. Sotarikollisten saaminen Haagiin tulee olemaan myös tärkeää vakauden ja sovittelun nimissä. Neuvosto muistutti Srebrenitsan rikollisille ja Bosnia-Herzegovinilla yleisesti ottaen kuin myös muualle Länsi-Balkanille siitä, että nämä rikolliset täytyy saattaa tuomioistuimen eteen. Samalla historian kuuluessa Euroopan unionin integraatio on osoittanut, osoittautunut hyödylliseksi ähm, parantamaan menneisyyden haavoja, joten meidän täytyy keskittyä myös tulevaisuuteen nyt. EU-integraatio toimijana tuo rauhaa, vaurautta, vakautta. Äh, se on tuonut sitä Eurooppaan edellisen vuosisadan toisella puoliskolla. Tämän vuoksi Länsi-Balkanin tulevaisuus kuuluu Tsekin puheenjohtajakauden prioriteetteihin. Sovittelu on myös äärimmäisen tärkeää integraation kannalta ja sovittelu ja anteeksianto on vaikea, jos oikeutta ei ole tapahtunut. Vuosien jälkeen on aika saattaa Srebrenicen tapahtumat päätökseen. Täytyy varmistaa, että tällaiset hirviömäiset rikokset eivät jää rankaisutta. Ra- Ratko Mladic täytyy e- saattaa Haagin tuomioistuimen eteen niin, että Srebrenican uhrien perheet voivat äh, Äh, sovit, olla sovinnossa menneisyyden kanssa ja katsoa tulevaisuuteen. EUn täytyy tehdä oma osansa, jotta tämä tapahtuu. Mutta myös täytyy tehdä paljon enemmän, jotta Srebrenicasta äh, tulee äh, surullisen historiallisen muiston lisäksi myös paikka, jossa voidaan katsoa tulevaisuuteen. Kansainvälinen työ ei tapahdu tyhjiössä, vaan se on yhteistyössä kansallisen ja paikallisen alueellisen tason kanssa ja paljon on tehty tämän asian osalta. Srebrenican tulevaisuus voidaan parhaiten varmistaa taloudellisen kehityksen kautta ja taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden parantamisella Srebrenican väestön keskuudessa. Bosnia-Herzegovinan ministerineuvosto ja federaatio ovat antaneet rahoitusta Srebrenitsan alueelle. Srebrenitsan uudelleen järje, rakentamiseen kuuluu infrastruktuurin rakentamista, julkisten palvelujen parantamista, kestävän paluun projektia ja koulutusta. Ja kaikki nämä kaikki nämä paikalliset aloitteet saivat tukea myös hieman yli vuosi sitten järjestetyssä avunantajakonferenssissa marraskuussa 2007. Tämä saattaa olla nyt hyvä mahdollisuus antaa lisää rahoitusta tälle alueelle ja tälle kaupungille. On aivan äärimmäisen tärkeää, että Srebrenica ei koskaan unohdeta ja että yhteiset ponnistelut jatkuvat – me kaikki Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteisössä, samoin kuin kansallisten viranomaisten, paikallisten viranomaisten keskuudessa, teemme yhteistyötä parantaaksemme Srebrenican alueen elinolosuhteita. Vain paremman elämän näkyvät voivat auttaa vähentämään poliittisia jännitteitä ja luomaan vuoropuhelu, vuoropuhelulle tilaa ja voi sallia sen, että yhä surevat omaiset voivat mennä eteenpäin elämässään. Ja tämä on kaikista paras kunnianosoitus Srebrenitsan joukkomurhan uhreille. Mr. President, uh, Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Heinäkuussa 1995 lähes 8000 miestä ja poikaa murhattiin Srebrenitsassa ja korkeimmat kansainvälisen oikeuden tuomioistuimet kutsuivat tätä joukkomurhaa oikealla nimellä joukkomurhaksi. Ja edelleen näitä oikeustoimia, näitä joukkomurhan tekijöitä kohtaan on jatkettu ja meidän tehtävämme on muistaa uhreja ja ilmaista oma osanottomme heidän perheilleen, joten minä haluan tukea teitä ja tukea tätä ehdotusta siitä, että 11. heinäkuuta olisi Srebrenitsan kansanmurhan uhrien eurooppalainen muistopäivä. Srebrenica on edelleen kauhun ja lohduttoman surun symboli. Muistaminen on yhtä tuskallista kuin välttämätöntäkin. Se on välttämätöntä, koska me emme voi emmekä me saa unohtaa. Ja se on välttämätöntä myös siksi, että meidän täytyy muistaa niitä aivan erityisesti, jotka yhä kieltävät sen, mikä todellakin tapahtui. On tunnustettava se, mitä tapahtui heinäkuussa 1995. Se on sovituksen kannalta välttämätöntä sekä Bosnia-Herzegovinassa että alueellisessa prosessissa. Se, että me muistamme, juhlimme tai julistamme 11. heinäkuuta Seronitsan uhrien muistopäiväksi sen täytyy olla askel kohti sovitusta Bosnia-Herzegovinassa ja koko alueella. Minun mielestäni tämä on hyvä tilaisuus lähettää viesti, ei ainoastaan muistamisen viesti, vaan myös viesti tulevaisuuden toivosta, toivosta EUn sisällä, toivosta, joka pohjautuu sovitukseen ja anteeksiantoon mutta tunnustaminen yksin ei riitä. Tarvitaan myös oikeutta. Se on aivan yhtä tärkeää. Tämä on erittäin tärkeää, että kaikki näiden kauheuksien tekijät tuodaan oikeuden eteen, että he joutuvat maksamaan rikoksista, jotka he ovat tehneet. Ja sen takia on mahdotonta hyväksyä näin monien vuosien jälkeen, että kenraali Ratko Vladic on yhä vapaana. Komissio tukee kansainvälisen rikostuomioistuimen työtä Jugoslavian eh, suhteen ja me tervehdimme ilolla Bosnia Herzegovinan yhteistyötä tämän tuomioistuimen kanssa. Me komissiona haluamme käyttää kaikki mahdolliset tilaisuudet rohkaista viranomaisia tässä työssä ja varmistaa sen, että kaikki rikoksen tekijät joutuvat oikeuden eteen. Tuomioistuinten oikeuden lisäksi me voimme antaa uhreille toisenlaista oikeutta parempaa tulevaisuutta heidän rakkailleen, niille, jotka jäivät henkiin. Tämä on meidän ponnistuksiemme ytimessä Länsi-Balkanilla. Me haluamme, että alueen maat kulkevat kohti yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta. Me haluamme nähdä hedelmällisen ja menestyksekkään Bosnia-Herzegovinan vakaalla vakaassa alueellisessa kontekstissa, jossa luottamus naapureiden kesken saadaan jälleen syntymään. Tämä on pitkä tie, mutta Euroopan unionin ja sen laajentumisen historia kertoo meille sen, että tämä on mahdollista ja että sen edeteen täytyy ponnistella. Me emme voi kulkea Bosnia-Herzegovinan tietä sen puolesta. Sen on itse kohdattava nämä vaikeat asiat ja kohdattava omat sisäiset haasteensa. Kuitenkin me voimme auttaa Bosnia-Herzegovinaa. Me voimme auttaa tätä maata menestymään. Me voimme saada eh, voiton niille, jotka jäivät henkiin näiden hirveyksien keskellä. Kiitoksia. Seuraavaksi Doris Pauke, PPD, nimissä 20. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvä puhemies, ei enää koskaan sota, ei enää koskaan keskitysleirejä eikä enää koskaan kansanmurhaa toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa kukaan ei voinut kuvitella, että tällainen voisi toistua, ja niin kuitenkin kävi 90-luvun puolivälissä, kuusi vuotta Berliinin muurin sortumisen jälkeen keskellä Eurooppaa, joka rauhanomaisesti kasvoi yhteen. Tämä kuitenkin tapahtui Bosnia-Herzegovinassa. Kansainvälisen yhteisön virheet, sen, että se katsoi poispäin ja suhtautui ylimielisesti vihamielisiin johtajiin johti siihen, että nämä johtajat eh, saattoivat kuvitella jäävänsä rankaisemattomiksi etnisten puhdistusten ja massamurhan eh, syyllisyydestä. Vielä tähän päivään mennessä Mladic ei ole joutunut oikeuden eteen. Kuka häntä piilottelee, kuka auttaa häntä? Monet muutkin tekijät ovat yhä vapaalla jalalla ja osa heistä jopa asuu Bosnia-Herzegovinassa uhrien läistöllä. Siksi meidän täytyy tukea paitsi Haagin kansainvälistä rikostuomioistuinta e, erityisesti paikallisia tuomioistuimia, jotta ne voivat tehdä työnsä. Eurooppalainen muistopäivä on jälleen yksi toimi sen hyväksi, että unohtamista ei saa tapahtua. Kenties tämä muistopäivä voisi myötävaikuttaa siihen, että tietoisuus tästä hirvittävästä syyllisyydestä syntyisi jopa niiden mielissä, jotka eivät vieläkään tunnusta sen tapahtumista, vaikka asiasta on videoita. Tällöin saattaisi perusta tarpeelliselle eh, sovitukselle syntyä. Suora ja epäsuora vastuu tästä massamurhasta ja joukkomurhasta on kohdettava Sitä ennen ei rauhaa voi olla. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi PSN nimessä edustaja Howitt. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Joka vuosi yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun muistellaan 1900-luvun sotia, niin me muistamme nämä kaikki tapahtumat ja sanomme näin. Tämä on hyvin liikuttavaa minun sukupolvellemme ja sukupolvelleni ja vanhempille, niin vanhempieni sukupolvelle, jotka sodassa ovat palvelleet. Tällainen muistelu ei ole vain kunnianosoitus niille, jotka olivat mukana näissä tapahtumissa. Tämä on myöskin toimi, joka tar- takaa sen, ettei tällaisia konflikteja tule jatkossa ja rauha säilyy. Kuten komission jäsen tänään totesi, niin tunnustaminen on tärkeää tämän päivän sukupolville. Tämä joukkomurha, joka 95 vuonna Srebrenicassa tapahtui, siinä kuuli 8000 miestä ja poikaa, vaikka tämä tapahtui yhdistyneen kuningaskunnan julistamalla turva-alueella. Vaikka tämä tapahtuikin melkein 14 vuotta sitten, niin on aivan oikein, että me muistamme uhreja ja pidämme nämä tapahtumat ja rotuvihan mielessämme. Sehän näin, tähän kamalaan tapaukseen johti. Facebookissa yli tuhat jäsentä liittyi yhteisöön viime kuussa, jotta Srebrenitsan tapahtumista julistettaisiin muistopäivä. Srebrenitsassa tapettiin miehiä ja poikia vain sen takia, että olivat Serbian muslimeja. Tässä mukana oli Ratko Mladic, mutta tämä vahvisti muidenkin vihaa. Kiitos sen, että julkisesti asiat on tuotu esiin. Tähän on puututtu, mutta ei ennen kuin joulukuussa 2008 ja joulukuussa tuhannet ihmiset allekirjoittivat tämän. On lähetettävä viesti, selkeä viesti siitä, että emme enää ikinä anna tämän tapahtua. Ja t- nämä tapahtumien aiheuttajat ovat omillaan näiden ajatusten kanssa. Monet ovat todella traumasitoituneita. Monilla selvinneillä on ongelmia, koska he eivät enää koskaan tapaa sukulaisiaan. Emme voi kääntää kelloa taaksepäin, jotta antaisimme toisen mahdollisuuden, mutta voimme taata ja varmistaa sen, että kansanmurhaa ei unohdeta ja syylliset saadaan oikeuteen. Kiitoksia. Seuraavaksi Alden nimissä edustaja Kacin. Olkaa hyvä. Naša Europska unija temelji na spoznanjih druge svetovne vojne. Meidän Euroopan unionimme perustuu toisen maailmansodan äh, historialliselle yhteiselle muistille jolle me voimme rakentaa yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta. Srebrenica todistaa siitä, että vuonna 1995 toisen maailmansodan kauhut toistuivat Euroopassa mitä hirvittävimmillä tavalla. Etniset puhdistukset toteutuivat ja siellä tuhottiin lapsia ja aikuisia. Mutta Srebrenica on myös, tarkoittaa myös sitä, että joukko hautoja on tuhottu. Meidän täytyy integroida Srebrenica yhteiseen historialliseen muistiimme ja äh, laajentumishankkeeseen, EUn laajentumishankkeeseen Länsi-Balkanille. Me emme saa hyväksyä stereotypioita yksittäisistä kansoista meidän täytyy taistella kollektiivista syyllisyyttä vastaan ja Srebrenitsan joukkomurhan syylliset täytyy saada Haagin tuomioistuimen eteen ja vankilaan vastuuseen teoistaan. Meidän täytyy yhdessä taistella sen puolesta, että Srebrenican jälkeen on mahdollista yhdessä rakentaa Bosnia ja ja meidän on myös autettava niitä ihmisiä, jotka elävät tuon rikoksen muiston kanssa ilman siinä menehtyneitä läheisiään. Minä haluan kiittää Euroopan parlamenttia ja sen puhemiehistöä siitä, että se on tukenut sitä, että me olemme joka vuosi kutsuneet Srebrenitsasta Euroopan parlamenttiin vierailijoita puhumaan. Ja eh, tämän päätöslauselma ehdotuksen Puhemies keskeyttää puhuja. Eh, Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslauselma on hyvin selkeä ja kriittinen suhteessa YK, mutta myös suhteessa EUn toimielimiin riittämättömät päätösmekanismit ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella eivät olleet sopivia, eivät kyenneet estämään Srebrenican hirvittäviä rikoksia tähän saakka yksi ääni puuttuu Euroopan naapuruuspolitiikasta. Eurooppa ei puhu yhdellä äänellä se, joka tämä osoittautui jälleen tämänpäiväisessä keskustelussa Gaasan konfliktista. Me emme saa koskaan unohtaa Srebrenitsan joukkomurhaa ja sen takia me tuemme ja tervehdimme ilolla ehdotusta, jonka mukaan 11. 11 heinäkuuta on Srebrenitsan kansanmurhan eurooppalainen muistopäivä. Samaan aikaan täytyy kuitenkin molempien osapuolten päästä sovintoon ja tämä voi tapahtua vain sitä kautta, että työstetään tapahtunutta. Onkin mahdotonta hyväksyä, että syylliset ovat yhä vapaalla jalalla. Minä uskon, ettei ainoastaan Mladic, vaan kaikki muutkin täytyy saada oikeuden eteen. Kiitoksia seuraavaksi QE-ryhmän nimissä. Yksi minuutti, edustaja Meijer. Voorzitter, de naam srebrenica is wereldberoemd geworden vanwege de massamoord op achtduizend moslimmannen in. duizendnegenhonderdvijfennegentig me muistamme srebrenican nimen ihmisen kuoleman takia. henkiin naiset ja lapset pyytävät meitä muistamaan tuon tapahtuman. Olin Srebrenicassa vuonna 2007 ja sen jälkeen kysyin komissiolta, eikö se voisi jälkikäteisesti Ähm, auttaa tuota aluetta esimerkiksi turismia edistävillä toimilla, jotta äh, tämä alue ei leimautuisi. Optimistisia visioita humanitaarisista missioista pitää olla. Alun perin olisi pitänyt olla selvää, että sotilaallinen läsnäolo, ulkopuolisten sotilaallinen läsnäolo voi olla vain haitallista ja oli oikeastaan väistämätöntä, että tuo ympäröivä ö, alueellinen tilanne johti sotilaalliseen konfliktiin. Muuten serveillä ei olisi ollut aihetta kostoon. Meidän ei pitäisi ainoastaan syyttää karat... Kiitoksia puhemies keskeyttää puhujan. Ja seuraavaksi edustaja Belder. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja me olemme kaikki väsyneitä, kello on paljon ja pidetään kiinni puheajoista. Äh, Srebrenicassa, mitä me siitä muistamme, on kyyneleet, jotka valuvat poskia pitkin. Oli ihmisiä, jotka eivät halunneet mennä. He tiesivät, että he eivät koskaan saisi lapsiaan takaisin. Monet bosnialaisnaiset itkivät menetystään, koska lapsia ja aviomiehiä oli kuollut. Minä kuulen heidän äänensä. Me kaikki voimme kuulla näiden naisten ja monien muiden naisten äänen. Nyt Euroopan unioni suuntaa katseensa Länsi-Balkanille. Srebrenica on edelleen siellä. Se on merkki. Meidän täytyy yrittää käsitellä tätä kansanmurhakysymystä. Tuolloin vuonna 1995 työskentelin hollantilaiselle sanomalehdelle ja olin häpeissäni siitä, että tämä turva-alue oli vain tyhjä sana. Hollannin kansalaisena minä aina vertasin näitä asioita siihen, mitä olin kuullut toisesta maailmansodasta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Edustaja Stojanov, kaksi ja puoli minuuttia. Me събрали да си припомним едно страшно престъпление, не случайно наречено геноцид, което представлява действително... Me muistamme hirvittävää rikosta, jota on aivan syystä kutsuttu joukkomurhaksi. Se on kauhea tragedia lähihistoriassamme. Mutta kun luen tätä ehdotettua päätöslauselmaehdotusta, minä huomaan, ettei tässä ehdotuksessa tule esille kuin puolet tästä seikasta. Tässä mainitaan nimiä, Ratko Mladic, Radisev Kritsis ja niin edelleen. Mutta minä en näe täällä niiden muslimien nimiä, jotka myös tekivät rikoksia Srebrenicassa tuon hirvittävän konfliktin puitteissa. Musu, muslimidivisioonan komentajan nimeä ei näy tässä päätöslauselmassa. Hän jouluna 1993 teki rikoksia kristityssä kylässä ja tuhosi kymmeniä, muslimit tuhosivat kymmeniä kyliä. Heidänkään nimensä eivät ole tässä tekstissä. Emme me voi enää kauempaa pitää yllä kaksoisstandardia, kun puhutaan tällaisista teoista. Se, joka väittää, että vain kristityt tuhosivat muslimeja, on tekopyhä eikä ole koskaan ottanut selvää joukkohaudoista Srebrenitsassa. Srebrenitsassa joukkohautoja on tutkittu, mutta kuinka monet noista uhreista ovat myös kristittyjä? Ei, ei pidä teeskennellä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 mitä kahdessa minuutissa voi sanoa, jos pitää kuvailla, mitä Srebrenitsassa tapahtuu? Mitä voi sanoa siitä, mitä meidän pitäisi ajatella, ettei tällaista voisi enää tapahtua? Mitä me voimme sanoa, jotta tämä ei koskaan enää toistuisi? Ja mitä minä voin tämän parlamentin edustajana sanoa? Mitä minä voin sanoa? Voin sanoa vain sen, mitä itse ruotsalaisena äh, Eh, parlamentaarikkona voisin sanoa, jolle minä olisi itse kokenut tuota sotaa. Minulla on tosiaankin tarinoita kerrottavana tuosta ajasta. Ja ehkä minä voin välittää toivon sanomaa, kun tuolloin uskoin, että joku ulkopuolinen näkisi, mitä siellä tapahtui ja sitten maailma reagoisi. Ehkä voin välittää jotain siitä toivottomuudesta, kun huomasin, että apua ei ole tulossa. Minä muistan verijäljet, minä muistan nälkäisten lasten huudot ja minä muistan pienten tyttöjen avoimet silmät neuvottavat silmät, kun he joutuivat hautaamaan pieniä sisaruksiaan, jopa vanhempiaan. Muistan oman setäni ja serkkuni, jotka joutuivat keskitysleiriin. Ja muistan epätoivoni, kun minulla ei ollut yhtä desilitraa maitoa yksivuotiaalle pojalleni. Mutta se, mitä en ikinä voi unohtaa, on se uskomaton yksinäisyyden tunne, kun lopulta ymmärtää, että oma epätoivo, lohduttomuus ja onnettomuus tapahtui kaikkien ihmisten silmien edessä. Kaikki näkivät meidän kärsimyksemme, mutta kukaan ei auttanut. Ja tämän tunteen minä jaan Srebrenitsan ihmisten kanssa. Tämän, tämä tunne myös liittää minut kaikkiin Balkanin sodan uhreihin ja se, että Euroopan parlamentti eh, julistaa 11. heinäkuuta uhrien muistopäiväksi antaa minulle hiukan rauhaa ja toivoa. Se ei muuta tapahtunutta, mutta se on me ainakin tunnustus siitä, että Eurooppa tunnustaa sen, että me olemme uhreja, että me emme ole yksin ja että Eurooppa haluaa estää tällaisten tapahtumien toistumisen. Minä haluan työskennellä sen hyväksi, että Bosnia-Herzegovina ja tuo alue voisi tulla osaksi eurooppalaista perhettä. Vain sillä tavalla voimme estää tällaisten tapahtumien toistumisen. Kiitoksia. Seuraavaksi Diana Wallis. Thank you, President. Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä tukevista kommenteista tätä aloitetta kohtaan. Viime heinäkuussa minulla oli etuoikeus ja nöyrä kokemus olla puhemiehen puolesta Srebrenitsan muistotilaisuudessa. Se todella on sellaista, mitä en ikinä tule unohtumaan. Tuhannet ihmiset kokoontuivat kuuman heinäkuun auringon alle arvokkaina, surullisena muistotilaisuuteen ja surutilaisuuteen. Meidän täytyy muistaa se, koska me kaikilla, meillä kaikilla eurooppalaisina on tässä déjà vu-tunne mm, tunne. Me näimme tämän kaiken omilta TV-ruuduilta. Me, me näimme massamurhan, me näimme nämä pomilennot, me, me näimme kent, ja kenties jaoimme tämän toivottomuuden ja avuttomuuden tunteen. Me emme voi ikinä sanoa, että ei koskaan enää, mutta me voimme sanoa, että me un, muistamme, me opimme, me autamme ihmisiä eteenpäin. Ja tästä tässä eurooppalaisessa muistopäivässä pitäisi olla kysymys. Minä en ikinä unohda sitä, mitä koin Srebrenica, en ikinä unohda niitä äitejä, tyttäriä, perheitä, joita tapasin tuolla vierailulla. Toivottavasti me voimme nyt antaa heille tulevaisuutta varten jotain kestävää ja myönteistä. Eh, Kiitoksia. Ja haluaisin antaa puheenvuoron nyt ilman puhujalistaa menettelyssä ensimmäiseksi. Rova Plestinska. Kiitos puhemies. Minä tuen täysin 11. heinäkuuta muistopäivää Strebrenitsan joukkomurhan äh, uhreille, kun haluttiin suojella uhreja. Mielestäni tämä on paras keino kunnioittaa joukkomurhan uhreja. Muutama päivä Srebrenitsan kaatumisen jälkeen 8000 miestä ja poikaa tapettiin, tuhansia naisia ja, ra, ra, naisia ja vanhuksia pakotettiin lähtemään ja useita naisia raiskattiin. Rikokset olivat todella kauheita entisen Jugoslavian alueella, ja me toivomme, että muutkin Länsi-Balkanin maat tukevat tätä muistopäivää. Haluamme, että uudet sukupolvet eivät mahdollista tällaista toimintaa kuin Srebrenica, ja ne, jotka vielä oikeutta välttelevät, on saatava tuomioistuinten eteen, jotta saamme oikeutta uhreille ja heidän perheilleen. Herra Bryberys. Uh, Passer les tensions du passé pour déployer... Olemme meidän täytyy päästä hämärästä menneisyydestä eroon, jotta Balkanin tulevaisuus voisi näyttää valoisammalta. Tämän eurooppalaisen muistopäivän ehdottaminen on symbolinen toimi ja ele, jolla on useita tavoitteita. Ensinnäkin se on kunnianosoitus kaikille uhreille, kaikille näiden hirveyksien uhreille ja heidän perheilleen. Toisaalta se muistuttaa kaikkia kansalaisia ja kansoja siitä, että valtioiden neuvottomuus ja toimimattomuus väistämättä johtaa tällaisiin tragedioihin. Me tarvitsemme yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka pystyy puuttumaan tällaisiin tilanteisiin ja puolustamaan niitä arvoja, jotka yhdistävät meitä. Länsi-Balkanit, Balkanin alue kuuluu eurooppalaiseen perheeseen. Heillä, niillä on kutsumus tulla mukaan meidän perheeseemme. Tämä on meidän sanomamme. Tämä on parlamentin sanoma sekä menneille että tuleville sukupolville. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kacin. Rad bi dokončal svoj govor, ker so me sorodniki žrtev prosili, da danes izrečem zahvalo za vaše razumevanje in za vašo podporo. Kiitoksia. Minä olen ollut yhteydessä uhrien perheisiin ja he pyysivät, että kiittäisin kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän illan keskusteluun. Haluaisin vielä lisätä seuraavan. Tämä päätöslauselma ei ole suunnattu menneisyyteen, vaikka siinä puhutaankin kuolleista, vaan se on suunnattu eläville ja paremman tulevaisuuden puolesta. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimate domnule viceprim-ministru, domnule președinte Kiitoksia puhemies, hyvä pääministeri, neuvoston puheenjohtaja. Reprezintă o pagină neagră în istoria Europei. Uh, meillä on tässä nyt hieman teknisiä ongelmia tulkauksessa. We have the English translation. Onko meillä englannin tulkkaus? Olkaa hyvä ja jatkakaa, me tarkastamme de a dezvolta capacitatea de acțiune eficientă în Uniunea Europeană. Täytyy nyt voida vahvistaa EUn toimintakapasiteettia ul- e, puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa, ennen kaikkea naapuruuspolitiikassa, jotta voidaan taistella sellaisia ilmiöitä kuin ihmisoikeuksien rikkominen, rajakonfliktit, ja etnis, etninen separatismi, tällaiset ilmiöt ovat mahdollistaneet Srebrenitsan joukkomurhan. Tarvitsemme vahvempaa ja laajempaa Eurooppaa ja ennaltaehkäisevää politiikkaa, jotta tällainen ei ole enää mahdollista. Kiitos. Äh, czas na podsumowanie. Pani premier... Kiitoksia. Ja nyt vielä mm, varapääministeri, olkaa hyvä. Mr. Chairman. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Sallikaa minun nyt tehdä tiivistelmä tämän päivän Srebrenica-keskustelusta. Ensinnäkin haluaisin varmistaa teille, että neuvosto on päättäväinen sen suhteen, että rikollisten tekijät Srebrenicassa, Bosnia-Herzegovinassa kuin muuallakin Länsi-Balkanin alueella täytyy saattaa tuomioistuimen eteen. Bosnia-Herzegovinassa Äh, etpp me tulee antamaan relevanteille viranomaisille kaiken apunsa. Srebrenica on ja tulee olemaan herkkä ja merkittävä tekijä Bosnia-Herzegovinan poliittisessa elämässä ja myös Euroopan unionin ja laajemman kansainvälisen yhteisön poliittisessa elämässä. Haluaisin hyödyntää nyt mahdollisuutta nyt vedotakseni Bosnia-Herzegovinan poliittisiin johtajiin, jotta he eivät käyttäisi tätä tuskaa kiusallista, sanoin kuvaamatonta historiallista tapahtumaa poliittisiin tarkoituksiinsa. Heidän täytyisi pikemminkin sitoutua johtamaan maatansa kohti parempaa tulevaisuutta. Nyt täytyy jatkaa yhteisiä ponnisteluja, ei pelkästään Srebrenicassa, vaan Bosnia-Herzegovinassa kokonaisuudessaan. Srebrenica tapahtui, koska ei löytynyt riittävästi eurooppalaista henkeä ja tämän vuoksi meidän täytyy tehdä kaikkemme auttaaksemme tätä maata oikealle polulle, eli kohti Euroopan unionia. Ensimmäiset suuret askeleet kohti Euroopan unionia saavutettiin, kun allekirjoitettiin vakautus- ja assosiaatiosopimus. Se on alku pitkälle liittymisprosessille. Paljon enemmän tarvitaan kuitenkin vielä enemmän rohkeutta ja täytyy saada todelliset kourin tuntuvat näkymät liittymisestä. Meillä kaikilla on velvoite tässä toimia hyvin. Tämä on meidän velvoitteemme tuleville sukupolville. Please. Thank you, Mr. President. Rova Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, Rova Ibrahim Sakic. Minä olin yksi niistä, jotka katsoivat televisiota, kun nämä kauheudet tapahtuivat. Ja me kaikki näkivät, että turva, tai ajattelimme, että turva-alueet olisivat turva-alueita. Ja olin monien lailla todella sokerattu, kun sitten näimme ja vihdoin tajusimme todellisuuden. Euroopan unionissa olemme oppineet vain kantapaan käyttä, mitä pitää tehdä ja hitaasti. Tämä on sitten siirtynyt yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Oli asioita, jotka piti sanoa ja sitten menimme eteenpäin. Me näimme, että me olleet yhdistyneitä ja tällainen hirvittävä joukkomurha saattoi tapahtua. Jälleen kerran voin siis osoittaa kunnioitukseni sinulle, jotta olet täällä tänään ja puhuit niin avoimesti sovittelun puolesta ja minä olen varma siitä, että tuo muisto on hankala muistettavaksi, mutta samalla olen varma siitä, että Bosnia-Herzegovina voi tulevaisuudessa olla Euroopan unionin jäsen, ja ehkäpä tämä on sellainen asia, joka auttaa elämään näiden kauheuksien kanssa. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Meillä on kuusi päätöslauselmaehdotusta poliittisilta ryhmiltä. Äänestys päätöslauselmasta on huomenna. Keskustelu oli pitkä. Kiitokset teille kaikille. Päätän keskustelun ja kiitokset kaikille ja hyvää yötä.